Sinisiä kortteja voivat käyttää myös ne, jo, tai ilmeisesti käyttävät ne, jotka haluavat puheenvuoron vaiheessa ilman puhujalistaa, mutta ei tässä, ei voida molempia tarkoituksista käyttää. Ja sitten Van der Schirse. Tegen lidstaten als Hongarije en Polen Hyvät kollegat, Euroopan unionin toimet äh, jäsenmaita, kuten Unkaria ja Puolaa vastaan, äh, eivät lainkaan ole ähm, ilmaisun vapauden vuoksi tehtyjä. Muutoin äh, esimerkiksi Belgia, jossa media tuetaan, olisi saanut vastaavan syytteen ajat sitten. Tässä kyseessä on se, että nämä maat haluavat olla itsenäisiä, ne haluavat säilyttää itsemääräämisoikeutensa, riippumattomuutensa. Kuka voi sanoa, että ne ovat väärässä? Euroopan unioni ei vieläkään tarvitse tarjoa minkäänlaisia ratkaisuja eurokriisiin eikä maahanmuuttokriisiin. Ja toissijaisuusperiaatteen ja yhteistyön sijaan täällä rakennetaan ylikansallisia rakenteita. Ja te nyt tuhoatte Euroopan tällä tavoin, kun Euroopan unioni sanelee byrokratiaa. Brexitin myötä yksi maa eroaa. Kuinka monen maa täytyy vielä erota, että te kuuntelisitte kansantahtoa? Glenn. Kiitos edustaja Lundgren, yksi minuutti. Tack. Sverigedemokraterna har... Kiitos. Ruotsin demokraatit ovat eri mieltä tästä artiklasta 7 sovelletaan Puolaan ja Unkariin ja tämä siitä syystä, että Unkari on itsenäinen valtio, jonka on voitava itse päättää, millä demokraattisella tavalla halutaan toimia. Meidän mielestämme EUn reaktiot, joidenkin maiden reaktiot ovat liioiteltuja, jopa hysteerisiä. Meistä ei ole hyvä, eh, että Unkarin riippumattomuutta uhataan siellä. Kansan on saatava valita, miten hallitusvaltaa käytetään demokraattisesti joidenkin mielestä eh, pitää kansallista ylpeyttä vähentää. Kansalliset eh, symbolit on kielletty täällä parlamentissa. Me emme saa enää lippujamme tänne pöydille. Ja minä olen kuitenkin ylpeä ruotsalainen. Olen ylpeä jatkossakin sanoi Euroopan unionilla mitä tahansa. Me täällä kaikki edustamme äänestäjiemme ja minä olen todella ylpeä tästä. Edustaja Fox, puolitoista minuuttia. To pay tribute to my friend, the brilliant... Haluaisin äh, muistaa Roger Scruton ja ystävän ja hienoa britti äh, äh, filosofia. Hän sai unkarilaisen äh, arvomerkin siitä, että hän vaikutti Itä-Euroopan maiden vapauttamisen äh, Unkarille ja Puolalle suverenisuuden takaisin saaminen oli erittäin tärkeää. Nyt on ironista, että ne seitsemän artikla menettelyitä käytetään Unkaria vastaan, kun se haluaa tehdä demokraattisesti suverenisia päätöksiä tänään. Tällä kertaa kyse on EU-sta eikä Neuvostoliitosta, joka käyttää pehmeää autoritaarista taktiikkaa. Minä henkilökohtaisesti en äänestäisi Fidesin puolesta tai Orbanin puolesta, mutta Unkarin äänestäjät tekivät niin valtaisin määrin. Minä kannatan vapaata lehdistöä ja sananvapautta, mutta toisin kuin että eh, eh, Euroopassa, minä eh, kunnioitan erilaisia päätöksiä, joita tekevät erilaiset äänestäjät ympäri Eurooppaa, vaikka en samaa mieltä olisikaan. Te sanotte, että eri laisuus on EU-arvo, mutta kiellätte erilaiset mielipiteet. Sanotte, että vapaus on eurooppalainen arvo, mutta vapaa päätökset kiellätte ja järjestätte noita vaimoja niitä vastaan, jotka eivät ole samaa mieltä. Kiitos, edustaja Randell. Yksi minuutti. Eh, e Kiitoksia, puhemies. Komissio, neuvosto. Voisinko muistuttaa jostakin eh, hyvin tärkeästä? Euroopan unioni on demokratioiden kerho. Eh, ne määritellään oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti vallan jaon periaatteisesti. Tästä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että kun tämä periaate, tämä järjestelmä säröilee, kun nämä demokratian pilarit huojuvat, että meillä on mekanismi, jonka kautta voimme puuttua tapahtumaan ja varmistaa sen, että jäsenmaat kunnioittavat oikeusvaltioperiaatetta. Unkarin ja Puolan ongelmia on korostettu. Ja totuus on, että artikla 7 ei toimi, kuten sen tulisi toimia. On siis aivan ehdottoman tärkeää, että tässä keskustelussa me keskitymme järjestelmään, menettelyyn, joka vastaa tarkoitustaan. Ja meidän tulee seurata näitä tilanteita läpi Euroopan unionin, olipa kyse sitten mikä jäsenmaa tahansa. Minä toivon, että Unkarin ja Puolan hallitukset voivat ryhtyä positiivisiin uudistuksiin niin, että me voisimme soveltaa tätä artiklaa 7. Kiitoksia. Kiitos edustaja Molnar. Hyvät kollegat, ne, jotka ovat ajatelleet, että Sargentinin mietintö jotenkin eh, hidastaa Orbanin vauhtia, niin on voinut havaita, että näin ei käynyt päin. Vastoin Organ, Orbanin järjestelmä menee kova vauhtia eteenpäin. Sargentinin mietinnön jälkeen on tieakatemialta viety riippumattomuus, on käyty eh, teatteriden kimpuun, eh, tuomareiden kimpuun ja puolueihmiset tulevat riippumattomien laitosten johtoon ja juuri nyt on kuultu, että EU-tuki halutaan viedä eh, Budapestilta ja muuta, missä on oppositiovallassa ja jatkuvasti vain varastetaan. Lorenz Mesarus esimerkiksi on yhtäkkiä rikastunut parissa vuodessa rikkaammaksi kuin Englannin kuningatar. Tällainen tilanne on epäliberaalina. Norsuna Viktor Orban toimii ja Unkari väestön kimppuun käydään, eikä varoja ollut tähän tarkoitettu, vaan kansalaisille. Tämä tuskin on kenellekään uutta, kun sanoi, että Orban ei pysähdy, hän ei käänny taaksepäin. Ja me täällä vain harmittelemme ja sanomme, että tämä huolestuttaa ja kirjoitamme pitkiä mietintöjä, mutta Viktor Orban ei ymmärrä eh, muuta kuin itä maisen despotin toimintaa. Siellä on todellakin häntä näpäytettävä sormille sanottu, että nämä rahat eivät ole sinun rajohojasi, vaan ihmisille kuuluvia. Ja nyt todellakin on rangaistava vihdoin hallitusta, sillä ainoastaan tällä tavalla Unkarin kansalaisia voidaan eh, puolustaa. Tämä on sekä Unkarin että EUn etujen mukaista. Edustaja Frans, yksi minuutti arvoisa kiitos puhemies Ihmiset, joilla on romanitausta, kärsivät valtaisesta syrjinnästä Unkarissa. Romanilapset eh, ovat eh, eri luokilla, he saavat huonoa opetusta koulun päätteeksi. Lapset eh, eivät melkein osaa kirjoittaa ja lukea, heiltä menevät kaikki koulutusmahdollisuudet. Viime viikolla Debrecenin tuomari antoi näille perheille korvauksia. Tämä on tästä koulutuksen puutteesta. Tämä on esimerkki institutionaalisesta rasismista, joka on Orbanin syytä, mutta sen sijaan, että Orban suojelisi lapsia, hän pakottaa heidän syrjimistään. Hän kyseenalaistaa tuomiot. Herra Orban, lopettakaa äh, maahanmuuttajavastainen puhe. Ja te hyvät CDU-laiset, olkaapa vihdoin uskottavia ja sulkekaa eh, Fides pois eh, ryhmästänne ja käyttäkää seitsemän artikla menettelyä, jotta Orbanille asetetaan rajat. Mr. Franz, you have a blue... Edustaja Franz täällä on sininen kortti edustaja Jaarokalta ja muitakin pyyntöjä, mutta hänen jälkeensä. Hyväksyttekö tämän kortin? Edustaja Jarko, alkaa hyvä. 30 sekuntia. Thank you very much, my colleague, for ex- Paljon kiitoksia kollega siitä, että olette vastaan sellisen kortin kysymyksen. Te että olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä romanikysymyksissä. Siksi minä haluaisin tiedostella teiltä, voitteko kertoa, mikä toinen maa olisi tehnyt enemmän Euroopan romanien eteen kuin Unkari? Osaatteko sanoa, onko joku maa tehnyt enemmän Euroopan romanien eteen kuin Unkari? Kiitos. Liebe Livia. Äh, hyvä Livia, tämä on väärä kysymys. Minä toivoisin, että ei, että se mitä te sanotte olisi totuus, että näin olisi, mutta meillä on todistusaineistoja ja faktoja vain muutama päivä sitten tämä tuomioistuimen päätös. Sehän ihan avoimesti näytti tämän, ethän sinä voi sitä kieltää, se on totuus. Puhutaan faktoista ja todistusaineistoa ja yritetään muuttaa tämä tilanne näille ihmisille. Tätähän me kummatkin yritämme, mutta emme me pysty siihen perustuen valheisiin vaan meidän täytyy ottaa todistusaineisto ja todella äh, muuttaa tilannetta. Sehän on se, mitä me haluamme saada aikaan. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Zampaski. Yksi minuutti. Hyvät kollegat, Puola ja Unkaria vastaan käynnistetty menettely on pelkkää noita vainoa siitä syystä, että Puolan ja Unkarin äänestäjät valitsivat vapaasti omat hallituksensa ja demokraattisesti myös. Ne, joiden mielestä punaiset kommunistisymbolit ovat parempia kuin kansalliset symbolit, eivät pidä siitä, mitä he sanovat maahanmuuttajista ulkorajoista, ette pidä heidän suhtautumista vastaan, mutta te käyttäydytte bolshevikkien tavoin, diktaattorien tavoin. Te kiistätte Unkarin ja Puolan kansojen oikeuden päättää tulevaisuudestaan vapaasti moni imperiumi pyrki kansallisia identiteettejä vainomaan. Tämä ei onnistunut, tetkään ette onnistu. Ja edustaja Parli haluaisi esittää kysymyksen. Olkaa hyvä. Do you, do you agree? Oletteko samaa mieltä kanssani siitä, että kyse on enemmän siitä tavasta, miten autokraattiset tai totalitaristiset diktaattorit toimivat, yrittävät saada kaikki elimet valtiossa hallintansa alaiseksi, ettei ole ketään, joka ajattelee toisin kuin itse. Ja oletteko samaa mieltä siitä, että juuri näin tapahtuu Unkarissa? Mr. Chambaski, you have 30 seconds. Edustaja Chambaski, 30 sekuntia. Точно това става не в Полша и Унгария. В Полша и Унгария поляците и Унгария se, mitä sanoitte, tällaista ei tapahdu Puolassa ja Unkarissa. Puolan ja Unkarin kansat valitsevat hallituksensa. Tämä, mitä sanoitte, näin tapahtuu täällä, kun olette kansamme eri mieltä, ette anna meille puheenvuoroa. Tuo on totalitarismia, tuo on sananvapauden vainomista ja näin toimii uusi vasemmistolainen totalitaarinen bolsevismi. Ο κύριος Bellamy. Kiitos. Ja sitten edustaja Bellamy. Gidon. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, me olemme kaikki samaa mieltä sieltä, että oikeusvaltion perustaminen on äärimmäisen tärkeää, mutta mistä on kyse? Mistä on kyse Unkarissa? Ovatko vaalit vapaat? Kyllä. Onko oppositiopuolueita, onko poliittista monimuotoisuutta? Kyllä. Onko lehdistöllä oikeus arvostella hallitusta? Tietääkseni journalisteja ei ole Unkarissa murhattu ja muutama viikko sitten tähän viitattiin, kun käsittelemme asiaa. Hallitus on laillisesti valittu ja me voimme nyt perusteetta jatkaa Unkarin äänestäjien kritisointia ja Orbanin kritisointia. Tämä on täysin perusteltua, mutta meillä ei ole oikeutta muuttaa poliittisia sopimuksia ähm, oikeusvaltio äh, perusta kritiiksi näkertämättä näitä perusperiaatteita Euroopan unionissa. Mr. Bellamy. Edustaja Bellamy. Mr. Bellamy. Edustaja Bellamy, teille on sinisen kortin kysymys oman poliittisen ryhmän edustajalta, edustaja Stonelta, Otetteko sen vastaan? Olkaa hyvä. 30 sekuntia. Paljon kiitoksia kollega omasta ryhmästäni. Minä halusin teiltä tiedustella tätä. Ovatko vaalit todellakin vapaat, ellei media ole vapaa? Toinen kysymys. Pitääkö journalisti murhata, jotta voisimme todistaa, ettei vapautta maassa ole? Ja kolmannekseen, onko tämä hallitus vaikka sunnossa äänestäjistä sen on valinnut onko se tilanteessa, jossa se voi toimia oikeuksia ja demokratiaa vastaan, äm, oikeuslaitosta vastaan, median vapautta rajoittain ja niin edespäin. Kiitoksia. It's an interesting question. Mielenkiintoinen kysymys. Teillä on 30 sekuntia aikaa vastata. Äh, kiitoksia puhemies. Äh, kolme vastustava kollega. Ensinnäkin meillä on medioita, jotka äh, kritisoivat Unkarin hallintoa. Niitä on olemassa, niitä kuunnellaan ja luetaan onneksi. Toisekseen, kyllä, kun journalisti murhataan, tapahtuma on dramaattinen, ja Maltaa vastaan ei ole kuitenkaan tällaista artiklan 7 vasta kaltaista menettelyä nyt käynnistetty. Ja kolmas seikka, te Ähm, loukkasitte minua, sanoille, että puhutte häpeästä. Sanoisin, että se, joka tällä hetkellä ähm, luo säröjä mm, Eurooppaan, äh, joka näitä perustettuja menettelyjä äh, luo. Edustaja Bellamy, järjestyksen mukaan teillä oli 30 sekuntia aikaa vastata tähän esitettyyn kysymykseen ainoastaan kysymyksen esittäjälle eikä muille kysyjille. Teidän pitää noudattaa sääntöjä ja toimia puhemiehen ohjeistuksen mukaisesti. Ja sitten edustaja Sipel, yksi minuutti. Und wieder. Paljon kiitoksia jälleen kerran Unkari. Opposition protesteja, äh, kulttuurihenkilöiden vastustusta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Kuten ennen, Unkarissa on vain yksi puolue, yksi mielipide. Tulevaisuudessa hallitus haluaa päättää, kuinka paljon rahaa kunnalliset teatterit saavat ja määrätä intendentit. Me emme voi olla naiveja kulttuuriinstituutin poliittinen valvonta on lähestulkoon sensuuria. Poikkeavilla mielipiteillä ei pitäisi olla mitään alustaa. Tämä on tällaista hidasta aivopesua. Mutta silti komissio ja neuvosto eivät ole selvästi reagoineet tähän. Nämä aina uudet eh, demokratian vastaiset kehityssuuntaukset Unkarissa ovat skandaali, jota kansalaisemme eivät eh, enää halua hyväksyä aivan oikeutetusti ja siksi tarvitaan selkeitä johtopäätöksiä. Kiitos. Ja sitten edustaja Scott yksi minuutti. Thank you, President. Kiitos puhemies brittihall, uuden hallituksen ja Orbanin hallituksen välin lähentyminen, tämä on hälyttävää kaikille demokraateille. Ensinnäkin saimme kuulla, että Lontoon ja Budapestin välille halutaan erityinen suhde ja Orbankin puhuu Johnsonista myönteisen sävyyn, sanoi, että hän on rohkea. Jos ajatellaan tulevia suhteitamme EU-hun, niin onko tässä nyt käymässä niin, että mm, maastamme tulee valedemokratia Unkarin kaltaisesti? Orbanin hallitus on medioita rajoittanut, niiden toimintaa ainoastaan joillekin annettu toimintavapaus. Johnsonkin alkaa eh, asettaa rajoituksia eh, medioille ja lobaille. Ja tämä hallitus yhä enemmän eh, toimi tällä tavalla. Orban pitää Brexitia hyvänä, koska näin mennään autoritaariseen suuntaan. Johnsonin torit ovat eh, punaista mattoa levittäneet unkarilaisen johtajan eteen. Tämä on huolestuttavaa myös koko EUlle. Kiitos Lennars. Kiitos ja edustaja Lennart. Lennars. EU e is geen toevallig samenwerkingsverband. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni ei ole vain unioni, joka on sattumalta muodostettu. Kyseessä on arvoyhteisö. Ja tietyt arvot, kuten esimerkiksi demokratia, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet, ovat sellaisia, että ne ovat yhteistyömme pohjaa. Ilman niitä yhteistyö ei voi koskaan toimia. Siksi meidän täytyy näitä arvoja puolustaa kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Puolitoista vuotta sitten tämä parlamentti minunkin tuollani, ja totesi, että Unkarissa nämä arvot ovat äh, vaaran alla, eikä tilanne ole kehittynyt parempaan. On hyvä, että keskustelemme asiasta tänään, on hyvä, että voimme äänestää päätöslauselmasta huomenna, mutta ähm, neuvostoissa paikka, jossa todella pitäisi tapahtua. Maat eivät puhu toisilleen suoraan ja avoimesti teidän valtionpäämiesten pitäisi osoittaa meille, että ihmisoikeudet ja arvomme eivät ole vain kauniita sanoja, vaan paljon enemmän. Ah, there is a blue card. So... Kiitos. Ai, siellä on vielä sininen kortti. Edron, yes. do you accept it? Hyväksyttekö sen? 30 seconds for the question. Olkaa hyvä, 30 sekuntia aika kysyä. Kollegi, ale mam pewien dylemat. Rozdwojenie... Olen eh, täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega sanoi, mutta nyt nousee esiin dilemma. En ymmärtänyt tätä aivan täysin. Yhtäältä puhutte poliittisen ryhmänne puolesta ja sanotte, että eurooppalaisia arvoja on puolustettava, että meidän on keskusteltava. Ja sitten eh, Toisaalta meillä on unkaralaiset kollegat, jotka kyseenalaistavat nämä arvot. Keskusteletteko ylipäätänsä ryhmänne sisällä? Onko teillä selvä kanta siitä, mitä mieltä olette? Well, Kyllä sekuntia vastaamiseen. Eh, Minun tehtäväni ei ole teidän dilemmojanne ratkoa. että voitte sen itse tehdä. Me keskustelimme asiasta ryhmässämme poliittisen perheemme kesken ja me tulemme keskustelemaan tästä tulevaisuudessakin. Eh, minulla ei ole tästä asiasta teille muuta sanottavaa. Huolehtikaa omasta ryhmästänne. Onnea vain maltalaisten kanssa ja me huolehdimme omasta ryhmästämme. Kiitos. No hyvä. Jatketaan tätä mielenkiintoista keskustelua. Sitten edustaja Insir, yksi minuutti. Puhemies, eh, Orban eh, hyökkää eh, Unkarin perus arvoja ja oikeutta vastaan. EU oli onnistunut asiaa muutamaan. Tilanne maassa on heikentynyt huomattavasti. Jos meillä olisi EUn luovuuspalkinto, niin sitten Fides Unkarissa ja sen ystävät PIS Puolassa voittaisivat tämän luovuuspalkinnon siinä, miten voidaan rikkoa EUn perusarvoja ja oikeusvaltiota. On aivan selvää, että seitsemän artiklan menettely on umpikujus ja siksi meidän on nyt kehitettävä uudenlainen EU-mekanismi demokratian oikeusvaltioperiaatteen eh, edistämiseksi. Meidän on mentävä myös pidemmälle ja tehtävä rangaistusehdotuksia, jos jäsenvaltiot eh, eivät eh, kunnioita kaksi artiklan perusarvoja, niin sitten näiden valtioiden ei pitäisi enää saada EU-tukia. Meidän kansalaisemme eivät tule hyväksymään sitä, että EU-määrärahoja käytetään väärin yhteisiä arvojamme vastaan. Kiitoksia. Kiitos ja edustaja Vintse, yksi minuutti. Mikro. Yhteisten arvojen toteuttaminen on oikeusvaltioperiaatteen taustalla, mutta miten tätä voidaan valvoa, se on vaikea asia. Tällaista keskustelusta voisi olla kyse, jos parlamentti tätä käsittelisi, mutta ei. Unkarin vastaan käyttöön otettu seitsemän artiklan menettely koskee sellaisia asioita, jotka eivät ole sääntöjen mukaisia. Parlamentti aloitti menettelyn, mutta neuvoston on se toteutettava. Ei voida eh, laittaa päällekkäin toimielinten Eh, toimivaltaisuuksia eh, ei saa toimia sääntöjen vastaisesti, on lähdettävä liikkeelle EUn uskottavuudesta. Tähän asti kahta keski euroopan valtiota vastaan on aloitettu menettely ikään kuin muiden maiden tilanne olisi ihan kunnossa. Minä pelkään, että on todellakin eh, kahdenlaista kohtelua ja meidän pitää vastustaa sitä, että tällaista tapahtuu. Kiitos. Piiri, Kiitos ja edustaja Piiri, yksi minuutti. It was almost one and a... Kiitoksia puhemies. Lähestulkoon puolitoista vuotta sitten Euroopan parlamentti pyysi, että jäsenmaat käynnistäisivät artiklan 7 mukaisen menettelyn Unkarin hallintoa vastaan. Ja tuon jälkeen olemme vain nähneet puolitoista vuotta epäröintiä neuvostossa siellä. Tätä vaikeaa aihetta on, kun kumaa peruna on siirretty puheenjohtajalta toiselle. Pääministeri Orban ei epäröi puolestaan. Hän yhä uhkaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta, lietsoo mukalaisvihaa ja puuttuu median vapauteen. Eurooppa antaa hänen toimia. Neuvosto yhä jumitaitenemisen artiklan 7 osalta. Minä vetoaisin äh, sen puolesta, että artikla 7 otettaisiin tosissaan ja että tässä tehtäisiin todellinen prioriteetti. Pohdinpa, onko Fides-valtuuskunta äärioikeiston puolella istumassa tulevassa täysistunnossa. Sinnehän he kuuluisivat. Unkarissa, Unkarissa moni vielä uskoo demokratiaan ja Euroopan unioniin. Me olemme heidän rinnallaan. Kiitos. Kiitos. Ja sitten edustaja Hidvege yksi minuutti. Kiitos. Hyvät kollegat, ensinnäkin miksi nyt tekaistun perustein käsitellään Unkaria ja Puolaa? Siksi, että vasemmistopuolueet asettivat tämän ehdoksi sille, että joulukuussa pystyttiin tällä käsittelemään Maltan toimittajamurhaa. Tässä taustalla oli sosialistinen pääministeri, mutta kuitenkin vasemmistopuolueet häpeällisesti ainoastaan suostuvat asiaa käsittelemään, jos Unkaria Puolakin olisivat esillä. Unkari vastaan estetyt syytykset ovat vääriä, jos ajatellaan Unkarin tiedemaailmaa ja tiedusvälineitä, ne ovat hyvin monipuolisia. On sanottava suoraan, Unkarilla on poliittisia erimielisyyksiä liberaalin vasemmiston kanssa. Erimielisyydet koskevat eh, kansallisvaltion periaatetta, maahanmuuttoa ja Euroopan kristillistä kulttuuria, mutta ei kuitenkaan oikeusvaltioperiaatteensa käydä tällaista eh, poliittista keskustelua. Hyvä edustaja Hidvegi, edustaja Che haluaisi esittää teille kysymyksen. Sopiko? 30 sekuntia. Kiitos. Onpa harvinaista, että Fides-politiikko ryhtyy keskusteluun. Tällaista ei ole Unkarissa voitu koskaan tehdä sen jälkeen, kun te tulitte valtaan. Yksinkertainen kysymys, jos Viktor Orbanin mielestä ja Fidesin mielestä oikeusvaltioperiaate toteutuu hienosti, miksi sitten ette hyväksy sitä, että EU-varojen eh, antaminen sidottaisiin eh, oikeusvaltioperiaatteen toteutumiseen? Niin, tässä keskustelussa kyse on nimenomaan siitä, että vassa vasemmistolaiset käyttävät poliittisena aseena oikeusvaltioperiaatetta, koska ei voida siellä hyväksyä mitään muita kantoja kuin oma kanta. Te olette demokratian ja mm, toleranssin vastustajia. Meidän pitää antaa kaikille mahdollisuus esittää mm, kantansa ja kaikkien pitää paneutua samalla tavalla. Nyt ei ole näin. Nyt tätä asiaa käytetään poliittisen noita vainoon. Edustaja Glucksman, yksi minuutti Hyvä kollega, yli puolitoista vuotta sitten parlamentti äänesti siitä, että artiklan 7 menettely käynnistettäisiin. Tuon jälkeen äh, Unkarin puolue ovat kuitenkin yhä toinen toisensa jälkeen rikkoneet äh, arvojamme vastaan. Näissä kuulemisissa tarkoitus on pyytää selvennyksiä ja kuulla asiantuntijoita, mutta kuitenkaan mitään ei ole tässä seurannut. Ei mitään, tai itse asiassa mikä vielä pahempaa, eurooppalaiset varat yhä paisuttavat herra Orbanin taskuja. Eli aivan yksinkertaisesti meidän varojamme käyttäen meidän arvojemme loukkaamiseen meidän täytyy käyttää budjettia hyväksymme meidän täytyy iskeä sinne, missä isku sattuu. Varsovassa ja Budapestissa. Kaikkialla kansalaiset, kansalaisjärjestöt, nuoret lähtevät liikkeelle puolustaakseen demokratiaa. Ja me olemme jättäneet heidät yksin tähän taisteluun. Meidän täytyy osoittaa, että me emme ole vain ähm, ähm kynnysmattoja, joihin voi äh, Orban jalkansa pyyhkiä. Tässä kyseessä ei ole enempää tai vähempää kuin eurooppalainen demokratia. Kiitos. Ja sitten edustaja Hansen, yksi minuutti. President. Kiitos puhemies. Oikeusvaltio periaate tarkoittaa sitä, että laki on poliittisen vallan yläpuolella. Tämä on demokratiamme yksi peruspilareista ja myös arvoyhteisömme perusajatus. Ja sekä hallitsijoiden että hallittujen pitää tämän mukaisesti toimia. Eilen vielä saatiin Unkarista mm, mm, Euroopan tuomioistuimesta lisää kannanottoa. Sanottiin, että kansalaisjärjestöjen eh, rahoittaminen olisi pääoman vapaan liikkuvuuden vastaista ja järjestäytymis vas, eh, periaatteen vastaista. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tässä todellakin Unkarissa asiat menevät väärään suuntaan ja jokaisessa maassa on voitava eh, edetä ihan riippumattomasti saman ja ainoan mahdollisen suuntaan. Näin kristillisdemokraatin pitäisi toimia ja tätä pitäisi kynsin hampain puolustaa tätä periaatetta. Kiitos. Ja edustaja Vollat, yksi minuutti. In Wahrheit Todellisuudessa on äh, järkyttävää, että mm, Sargentinin mietinnön jälkeen 2018 ei ole Euroopan parlamenttiin äh, kuulunut mitään äh, sopivaa vastausta Unkarilta tai neuvostolta, vaan Unkari äh, rikkoo EUn oikeutta ja siitä on tulossa yhä enemmän äh, mukademokratiaa, äh, jossa ei ole lehdistön vapautta, yliopisto karkoitetaan ja oppositiota haitataan. Se, että hyväksytään tämä, äh, ei tarkoita sen enempääkään vähempää kuin, että luovutaan äh, unionin yhteisestä hankkeesta. Siksi vetoan, että neuvosto ja komissio veisivät artikla 7 menettelyä äh, vakavasti ottaen eteenpäin ja lisäksi hyväksyttäisiin laki, jolla EU-tuet yhdistettäisiin oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen. Kiitos. Näin ovat puhuneet kaikki puhujat puhujalistalta ja nyt on viisi pyyntöä puheen, puhujalistan ulkopuolelta, jotka on hyväksytty ja yksi kollega jo käytti sinisen kortin puheenvuoron. Eli sen takia hänet jätän nyt pois. Hyväksyn neljä muuta pyyntöä. Edustaja Jööri, yksi minuutti. Hyvät kollegat, unionin, unionissa on selvää miten toimielinten välinen valta jaetaan, mutta te haluatte tähän nyt puuttua. Ja tässä nyt haluan tehdä erilaisia muutoksia asiaan. Halutaan, että EP olisi edustettuna virallisesti neuvoston kokouksissa, mutta tämä ei kuitenkaan olla EU-lain mukaista ja seitsemännen artiklan menettelyn on nyt katsottu ulottuvan sellaisinkin asioihin, jotka ovat Sargentin mietinnössä mukana. Tämä ei ole ollenkaan oikeutettua. Eli haluaisin nyt kysyä, haluatteko te tuollakin antaa nyt Unkarille eh, opetuksia eh, oikeusvaltioperiaatteesta? Komission jäsen on harmi, että komissio on tässä mukana oikeutta ja politiikkaa ei saa sekoittaa toisiinsa. Pitää olla aina mm, riippumattomia, jos kaikkia tutkittaisiin samalla tavalla, niin me tulisimme tähän mukaan. Pyytäisimme, että eh, Kroatia puheenjohtajavaltana saattaisi tämän asian nopeasti loppuun koko menettelyyn. Ja sitten Lopes Aguilar. Kiitos. Kymmenen vuotta sitten Viktor Orban tuli Unkarissa valtaan suurella äänten enemmistöllä. Tämä oli valitsijoiden palkinto hänelle, eikä tilanne ole parantunut, vaan tästä on tullut krooninen ongelma. Ja Euroopan parlamentin tämä Unkari-ongelma tulee koko ajan takaisin. Libevalikunnan puheenjohtajana minä olin tuolloin valtuuskunnassa mukana, kun tutkittiin, minkälaisia vaikutuksia oli eh, sananvapauteen ja vähemmistön vapauteen ja akateemiseen vapauteen, mutta tämän lisäksi nyt eh, on solidaarisuuden puutetta muiden maiden suuntaan, jos ajatellaan maahanmuuttoa ja sitten eh, syytetään EU-varojen väärinkäytöstä. Aina sanotaan, että enemmistö on vallassa, mutta koskaan enemmistö ei saa käyttää yksinvaltaa eikä olla demokratian vastaista. Enemmistön valta ei riitä, on myös huolittava vähemmistöistä ja siitä, että laki toteutuu. Tietysti Euroopan parlamentti antaa tukeensa tälle menettelylle, jonka se pani liikkeelle ja sen lisäksi halutaan varmistaa, että EU-varoja maksetaan ainoastaan, jos demokratia, perusoikeudet ja oikeusvaltioperiaate toteutuvat. Kiitos ja edustaja Tomasic. Paljon kiitoksia puhemies. Euroopan unionilla ei ole tulevaisuutta, jos se ei tunnusta valtioiden suverenisuutta ja mahdollisuutta harjoittaa itsenäistä politiikkaa alueille, jotka eivät ole eh, EUn toimivaltuuksista. Eihän kukaan vastuullinen poliitikko eh, vaaranna kansallista turvallisuuttaan toimijakseen, niin kuin Bryssel vaatii. Tietenkin on erilaisia eh, näkemyksiä ja tulkintoja mutta kun on kyse ihmisoikeuksista, niin on paljon jäsenvaltioita, jotka eivät halua kunnioittaa oikeuksia, mutta yhtään näistä valtioista ei stigmatisoitu samalla tavoin kuin Unkaria ja Puolaa. Kysynpä itseltäni, miksi näin on. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Sver, yksi minuutti vsi ki smo že več let v euroopan parlamentu lahko sledimo večletnemu Kiitoksia puhemies. Kaikki meistä, jotka ovat täällä olleet eh, monia vuosia, ovat eh, seuranneet eh, näitä pogromeja, joita on Unkaria vastaan jo niin vuosia harjoitettu. Voimme sanoa, että herra Orban on aina vastannut demokraattisella tavalla teoistaan ja siksi minä en voi hyväksyä tai tukea tällaista arvottomista. Me näemme, että media on yhä paljon vapaampi Unkarissa kuin monissa muissa jäsenmaissa, Euroopan unionissa, sellaisissa, jotka myöskin käyttävät korruptioon Euroopan unionin varoja. Ja jopa saattavat oppositiopuolueiden edustajia laittomasti pidättää. Ei tällainen toiminta tee Euroopan unionista vahvempaa. Kiitos. Ja sitten herra Reinders komissiosta. Thank you, Mr. President. Uh, I would like... Kiitos, puhemies. Haluaisin palata vielä joihinkin seikkoihin, jotka tässä keskustelussa on otettu esille. Myönteisen sävyn voisin sanoa, että Unkarin hallitus on päättänyt, että se ei aio jatkaa eh, hallinnollisten tuomioistuimen perustamista, mutta joulukuussa hyväksyttiin uusia lakeja, joilla muutettiin oikeuslaitoksen toimintaa organisaation kannalta. Tämä koskee erityisesti korkeimman oikeuden tuomareiden nimittämistä ja antaa uusia mahdollisuuksia hallinnolle eh, viedä perustuslaki tuomioistuimen eh, kiistanlaisia tapauksia ja järjestetään hallinnollisen, hallinnollisen tapausten kuulemista. Me juuri talkastelemme näitä uudistuksia. On harmillista, että nämä uudistukset on tehty eh, kova vauhtia kuulematta Venetsian komissiota ja järjestämättä julkisia kuulemisia pane merkille, että uuden lainsäädännön tarkoituksena ei ole puuttua olemassa oleviin huoliin, jotka koskevat sitä, kuinka suuria haasteita on riippumattoman kansallisen oikeusneuvoston edessä, jotta voitaisiin tasapainottaa eh, niiden viranomaisten valtaa, jotka oikeuslaitosta hallinnoivat. Ja tässä on sieltä kerrytty näihin toimiin, jotka eh, Rova Jorva jo mainitsi. Se, että tämän hallinnollisen tahon puheenjohtaja eh, jäi tehtävästään marraskuussa ja hänestä tuli sitten peruslakituomioistuimen jäsen. Tämä ei mitenkään rauhoita sitä, etteikö tulisi eh, sattumaraisia päätöksiä liittyen oikeuslaitokseen. Ja toinen seikka, että komissio tarkastelee, on korkeimman oikeuden päätös eh, syyskuulta 2019, jossa sanottiin, että on laitonta se, että piirituomioistuimen eh, tuomari pyysi ennakkopäätöstä Euroopan tuomioistuimelta Tästä on sellaisia seurauksia, että voi tulla jopa rangaistusmenettely hänelle. Ja tätä asiaa pitää nyt todellakin eh, tarkkaan tarkastella, koska EU-oikeus vaatii, että kansallisilla tuomioistuimilla olisi eh, estämätön pääsy EU-tuomioistumiin. On puhuttu romanien syrjinnästä, eh, tasa-arvodirektiivi kieltää koulutuksessa tapahtuvan syrjinnän tällaisin perustein. Komissio on ryhtynyt eh, romanioppilaiden segregaation takia toimiin ja hyvin tarkkaan seurataan sitä, miten Unkarin tilannetta pyrkii parantamaan. Komissio on nollatoleranssilinjalla EU-budjettiin kohdistuvan väärinkäytöksen osalta ja vaaditaan, että kaikki jäsenvaltiot sitoutuvat eh, tähän saman periaatteeseen. Siellähän jäsenvaltiosta käsin kolme neljäsosaa budjetista hallinnoidaan. Komissio voi ryhtyä eh, tutkita toimiin silloin, kun EUn budjettia pitää suojata. Petoksen vastainen toimisto on, tai virasto on tässä tärkeässä roolissa. Kuten tiedätte, EU komissio voi ryhtyä toimiin silloin, kun jossain jäsenvaltiossa on oikeusvaltio-ongelmia. Näin pystytään eu budjettia eh, suojaamaan ja pystytään varmistamaan kunnon varainhoito. Tässä on selkeä syy, halutaan eh, suojata EU-varoja ja suojata niitä erityisesti petokselta ja väärinkäytöksiltä. Siksi kussakin maassa pitää olla riippumaton oikeuslaitos, eh, kunnon syyttäjän toiminta ja eh, on valvottua niitä julkisia viranomaisia, jotka EU-budjettia panevat täytäntöön. Jos oikeusvaltioperiaatteessa on puutteita ja tämä vaikuttaa sitten eh, tai uhkaa vaikuttaa EUn taloudelliseen etuun, niin unio voisi tässä tapauksessa Eh, keskeyttää tai vähentää EU-varojen eh, maksatamisen. Tätä, tämä on ehdotus, jota EU-parlamentti nyt tarkastelee ja myös neuvosto. Ja jos tämä hyväksytään, niin se voisi olla tärkeää EUn budjetille. On pyydetty uudenlaista oikeusvaltiomekanismia. Voin vakuuttaa teille, että komissio työstää EUn kattavaa oikeusvaltiomekanismia tarkoitus on luoda katsaus kaikkiin eri oikeusvaltio periaatteen ongelmiin tarvitaan tarkastelua olemassa oleville laille ja riippumatonta oikeuslaitosta on voitava torjua petoksia ja on valvottava, jos tulee ongelmia medioiden vapauden kanssa. Näin pystytään varhaisessa vaiheessa ryhtymään oikeusvaltio ongelmien sattuessa toimiin. En valitettavasti voi sanoa, että Unkarissa olisi tilanne parantunut sen jälkeen, kun Euroopan parlamentti ehdotuksensa teki. Minä toivon, että tämän päivän keskustelu auttaa Unkarin viranomaisia miettimään lisää näitä huolia, jotka on ilmaistu. komission valmis olemaan yhteydessä Unkarin viranomaisiin ratkaisujen löytämiseksi. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja sitten Breniats neuvostosta. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat, voin vakuuttaa teille jälleen kerran, että puheenjohtajavaltio ja koko neuvosto kiinnittävät hyvin paljon eh, merkitystä siihen, että ylläpidetään oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Se on EU-toimielinten ja jäsenvaltioiden yhteinen velvollisuus kunnioittaa, suojella ja edistää yhteisiä arvoja. Puheenjohtajavaltio tulee kiinnittämään erityistä huomiota niihin mielipiteisiin, jotka täällä tänään keskustelussa esitettiin. Kuten esittelijä sanoi, Suomen sitten puheenjohtajavaltio säännöllisesti raportoi Euroopan parlamentille eh, artikla 7 menettelystä, joka koskee Unkaria. Haluan eh, jat- me jatkaa tätä käytäntöä. Puheenjohtajavaltio tulee myös raportoimaan neuvostolle sen yhteyksistä Euroopan parlamenttiin eh, liittyen sen ehdotukseen. Kiitoksia. Kiitos. Näin Olemme siis saaneet ehdotuksen liittyen tähän kohtaan koskien Puolaa ja Unkaria. Ja tämä asia on nyt loppuun käsitelty. Sitä äänestetään huomenna. Näin pääsemme esityslistaan seuraavaan kohtaan. Käynnissä olevat on seitsemän artiklan yksi kohdan mukaiset Puolaa koskevat kuulemiset, neuvosto ja komission julkilausumat neuvostosta saa puheenvuoron Rouva Brniats. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Kuten jo tänään aikaisemmassa keskustelussa mainittiin, me emme voi korostaa liikaa, kuinka tärkeä käsiteltävä aihe on. Ähm, demokratia- ja oikeusvaltioperiaate ovat äh, yhteiskuntiemme pohjia. Ähm, 2019-2024 äh, me äh, olemme vahvistaneet, että äh, nämä periaatteet ovat perustuvan laatuisia. Ähm, artikla 7 mukaiset kuulemiset, joita on tapahtunut vuonna 2018 ähm, lähtien kolme yleisasian neuvostossa, ja tämän jälkeen neuvosto on seurannut Puolan tapahtumia vuoden 2019 aikana. Me saimme lisätietoa nykytilanteesta ja sitä käsiteltiin ähm, helmikuussa, huhtikuussa, ähm, syyskuussa ja joulukuussa viime vuonna yleisasian neuvostossa. Me voimme äh, vakuuttaa, että pidämme tätä aihetta neuvostossa yhä hyvin tärkeänä ja samaan aikaan äh, me toivomme, että poliittinen sitoumus komissiosta ja Puolasta tuottaa hedelmää me otamme äh, tämän viestin ja kesku- tämän päivän keskustelun huomioon. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Rova Jourova. members. Hyvä puhemies, hyvät edustajat. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että esityslistalle on otettu Puolan tilanne oikeusvaltion osalta on tärkeää, että kaikki EU-toimielimet omissa rool, omassa roolissaan pyrkivät pitämään oikeusvaltioperiaatteen voimassa EU:ssa. Tiedän, että parlamentti on tarkkaan seurannut Puolan tilannetta ja että te olette saaneet jatkuvasti tilannekatsauksia komissiolta joulukuussa. Komission sen kertoi tästä LIBE-valiokunnassa. Tänä päivänä komissio aikoo keskittyä uusimpiin tapahtumiin. Lähtisin liikkeelle siitä, mitä Euroopan tuomioistuimessa on tapahtunut 5. marraskuuta 2019 tuomioistuin antoi täyden tukensa komission kannalle ja se sanoi, että kun normaalien tuomareiden eläkeikää alennetaan ja kun annetaan oikeusministerille päätösvalta siihen, jatketaanko heidän eh, työmahdollisuuttaan tällä tavalla Puola on eh, rikkonut sitä perhettä vastaan, ettei tuomarit voida virastan poistaa. Se on artiklan 19.1 mukaista ja myös sukupuolten, sukupuolten tasapuolista kohtelua rikkonut. Ja 2019 tuomioistuin antoi ennakkopäätöksen, joka koskee eh, laitosta, joka on juuri otettu käyttöön eh, liittyen eh, oikeuslaitoksen ja sanottiin, että pitää vielä varmistaa, onko tämä riippumaton elin vai ei. 5. joulukuuta Puolan korkein oikeus pohjautuen Euroopan tuomioistuimen kriteereihin päätti, että tämä kurinpito-osasto mm, ei ole EUn e lainsäädännön mukaista, jossa varitaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ja se ei ole EU- e tai kansallisen lainsäädännön hengen mukaista. Puolan viranomaiset ovat e, arvostelleet korkeimman oikeuden kannanottoa. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että silloin kun eh, päätöksä pannaan täytäntöön ennakkopäätös EUn tuomioistuimelta. Tämä on hyvin tärkeää, jotta yhdenmukaisesti pantaisiin EU-lakia täytäntöön, mitä tulee toimiin 10. Eh, lokakuuta komissio päätti, että eh, Puolaa asia otettaisiin käsittelyyn tuomioistuimessa liittyen tähän kurinpiton menettelyyn, koska ollaan sitä mieltä, että kurinpiton menettely ei takaa sitä, etteikö olisi poliittista valvontaa tuomarin päätöksille. Tilanne on yhä todella vakava. Tämä siitä huolimatta, että tuomioistuin antoi ennakkopäätöksensä ja korkein oikeus teki päätöksensä. Ne eh, tavalliset tuomarit, jotka pyrkivät tätä panemaan täytäntöön näitä päätöksiä. Heihin kohdistuu kurinpitotoimia ja tämä kurinpito-osasto on todellakin käytössä ja toimii. Tästä aiheutuu suuria ongelmia tuomareille, koska kurinpito-osasto, joka on riippumaton, voi ryhtyä päättämiinsä toimiin nyt kun otetaan käyttöön myös uusia kurinpitotoimia, niin kaikki tämä vaikuttaa eh, todella hyytävästi Puolan oikeuslaitokseen, jos Puolan tuomarit harkitsevat ennakkopäätösten pyytämistä. Tämä vaikuttaa heihin erityisesti ja siksi komissio pyysi eilen, että ryhdyttäisiin väliaikaisiin toimiin eh, tässä rikkomusmenettelyssä käsittelyyn liittyen niin, että kurinpito-osasto toiminta keskeytettäisiin korkeammassa oikeudessa. Nämä toimet ovat kiireellisiä ja niihin, niihin on todellakin ryhdyttävä tässä tapauksessa. Komissio on valmis jatkamaan vuoropuhelua Puolan kanssa oikeusvaltiotilanteesta. Tarkoitus on löytää rakentavia edistymistapoja ongelmien ratkaisuun. Ja toinen tärkeä uusi seikka on se, että on lakiluonnos, joka on käsitteillä Puolan parlamentissa. Se koskee sellaisia seikkoja kuin oikeuslaitoksen riippumattomuutta, ja näin komissio on asiasta yhä huolestuneempi. Ja tämän takia 19. joulukuuta lähetin kirjeen Puolan presidentille ja Seimin ja senaatin puhemiehille ja Puolan pääministerin liittyen tähän lainsäädännön luonnokseen. Halusimme muistuttaa, että komissio haluaa tehdä Puolan viranomaisten kanssa yhteistyötä, että voidaan vahvistaa oikeusvaltiota, niin ettei tule ongelmia. Ja jos ongelmia tulee, niin pitää pyrkiä ne ratkaisemaan. Kirjeessäni minä kannustin Puolan viranomaisia olemaan yhteydessä Euroopan neuvoston Venetsian komission liittyen lainsäädäntöluonnoksiin ja pyysin, että missään eh, valtion organisaatiossa ei edettäisi tässä asiassa ennen kuin kaikki konsultaatiot on pidetty kaikkien sidosryhmien kanssa. Korostin sitä, että mikä tahansa lainsäädäntöuudistus, sen pitää olla EUn eh, oikeusperiaatteiden mukaista eikä se saa heikentää entisestään oikeusvaltiotilannetta Puolassa. Komissio pitää hyvänä sitä, että senaatin puhemies on pyytänyt kannanoton Venetsian komissiolta. Se kävi Puolassa 9. tammikuuta ja sen tarkoitus on antaa kannanottonsa tähän lakiehdotukseen. Komissio on valmis eh, ryhtymään rakentavaan vuoropuheluun ja ollaan jatkuvassa yhteydessä Puolan viranomaisia, jotta voitaisiin löytää rakentavia ratkaisutapoja näiden ongelmien ratkaisemiseen. Kiitos. Kiitos komission jäsen ja sitten poliittisen ryhmien edustajat. Ensinnä EPP nimissä edustaja Metsola puolitoista minuuttia. Kiitos Puolan paikka on Euroopan unionin sydämessä. Puola on Euroopan sykkivä sydän. Puolan liittyminen Euroopan unioniin tarkoitti, että me pystymme ohittamaan viiden vuosikymmenen historiallisen jakautumisen ja sorron. Se oli toivon merkki Puolalle ja Euroopalle. Puolalaiset kansalaiset ovat Euroopan kansalaisia, kuten puolalaiset tuomareet ovat eurooppalaisia tuomareita. EUn jäsenvaltiona olevinen tarkoittaa oikeuksia ja velvollisuuksia. Se on ottamista ja antamista. Me jaamme historian ja meidän täytyy jakaa tulevaisuus. Ja tämän jaetun tulevaisuuden takia me emme voi vaieta, kun oikeusvaltio on uhanalaisena Puolassa tai missä tahansa. Me emme voi vaieta, kun ähm, enemmistöä vaaleissa äh, käytetään tekosyynä perustellakseen sitä, mitä ei voida perustella. Me emme voi vaieta, kun Puolan oikeuslaitos laitos on uhanalaisena, emmekä me tule vaikenemaan. Oikeusvaltioperiaate tarkoittaa vapautta, tasa-arvoa, oikeuksia. Se tarkoittaa Eurooppaa. Ilman oikeusvaltion suojaa meidän sopimuksemme ovat kauniita sanoja, jotka on painettu kalliille paperille. Ja ilman riippumatonta oikeuslaitosta ei ole oikeusvaltiota. Ja ennen kuin tätä pidetään yksipuolisena toimena haluan sanoa selvästi. Se, että puolustetaan tuomareiden riippumattomuutta ilman äh, että tuomareiden täytyy pelätä, äh, ei ole hyökkäys Puolan valtiota vastaan vastaan tai Puolan kansaa vastaan. Siinä suojellaan eurooppalaista tapaa ja eh, Puolan kansaa. Ja lisäksi haluan toivottaa tervetulleeksi ne puolalaiset tuomarit, jotka ovat täällä tänään. Me emme tule jättämään teitä yksin, emmekä Puolaa, emmekä Eurooppaa. Thank you very much, dear colleague. Kiitos, hyvä kollega. Seuraava puhuja on edustaja López Aguilar. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies. Hyvä varapuheenjohtaja Jurva komission Reinders. Tänään olemme täällä Euroopan parlamentissa kuulleet Puolan tuomareilta, ihan oikeilta tuomareilta tietoa siitä, miten heitä on peloteltu, miten heitä on ahdisteltu siksi, että he ovat käyttäneet omaa tuomiovaltaansa Tämän pitää olla itsenäistä, niin kuin eu laissa sanotaan. Kahdessa vuodessa on tullut ainakin kolme eh, samantyyppistä eh, lakiehdotusta Seimissä Puolan parlamentissa, missä eh, enemmistö talon jalkoihinsa muut. Koskaan ei voi enemmistön valtaa tällä käyttää. Pitää aina muistaa, että mm, yhteiskunta on monipuolinen. Puola on suuri maa. Se on 2004 vuoden laajentumisen suurin maa. Sen perustuslaki on jopa vanhempi kuin Ranskan perustuslaki Ranskan vallankumouksen ajalta, ja silti nyt on perusteltua olla huolestuneita Puolan tilanteesta. Tämä käy ilmi yhä eh, toistuvasti ja tämän on tehnyt selväksi myös tuomioistuin EU:ssa. On tehty selväksi, että kurinpito eh, osasto ei ole Euroopan perustamissopimuksen eh, mukaista. Tämän Lissabonin sopimuksen jälkeen myös puolelle sitovaa. On sanottava, Eh, tuomareille ja asianajille, jotka osoittivat mieltään kaikkialta Euroopasta Puolassa nyt sunnuntaina, että te ette ole yksin. Euroopan parlamentti tukee oikeuslaitoksen riippumattomuutta, perusoikeuksia ja demokratiaa. Ja Euroopan parlamentti vaatii, että komissio sitoisi eh, EU-varojen maksamisen siihen, että hyvin tarkkaan noudatetaan oikeusvaltioperiaatteja ja demokratiaa. Kiitos ja sitten kollega Simitska. Um. Kiitoksia puheenjohtaja. <clears throat> Uskoakseni voimme olla melkoisen varmoja siitä, että jotakin vakavaa tapahtuu, kun tuomarit lähtevät kaduille osoittamaan mieltään. Ja todellakin tilanne on vakava. Meillä on äh, yhdessä Euroopan suurimmasta jäsenmaista hallitus, joka pelottelee tuomareita äh, kun nämä pyrkivät vain hoitamaan tehtävien ilman poliittista kontrollia. Ähm, yli 40 heistä on saanut äh, siellä mm, menettelyjä osakseen. Osa heistä on täällä tänään vierainamme. Haluaisin tuoda selvästi esiin sen, että tämän kaltaista riippumattomien tuomarien pelottelua ei ole tapahtunut koskaan ennen Euroopan unionissa. Jos uusi lainsäädäntö menee maassa läpi. Ähm, ilman Euroopan tuomioistuimen päätöstä näitä tuomareita voitaisiin jopa erottaa. Tämä on melkoinen ennakkopäätös, kun me olemme äh, oikeudellinen yhteisö ja arvoyhteisö. Tähän mennessä ähm, meidän toimintamme on ollut melkoisen läpinäkymätöntä neuvostossa päinvastoin kuin onneksi komissiossa, mutta kansalliset hallitukset eivät voi enää vältellä vastuutaan kun kyseessä ovat muut hallitukset, kuten todettua, tuomarit ovat tuomareita, ja tämä on eurooppalainen ongelma. Ilman oikeuslaitoksen riippumattomuutta meillä ei ole Euroopan unionin. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset, ja seuraavaksi edustaja Teri Reintke. Kiitos oikein paljon, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minäkin olin yksi niistä, joilla oli ilo ja kunnia tänään puhua Puolan tuomareiden, äh, syyttäjien ja äh, lakimiesten äh, edustajien kanssa. Tuossa kokouksessa sanottiin yksi lause, jonka halusin täällä toistaa. Se vaikutti minun kovasti. Yksi edustajista sanoi,